lähdemme liikkeelle esityslistasta. Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. Kuten kaikki tiedätte, komission jäsenten nimittämismenettely ja salkkujen jako on vielä kesken joten valiokunta ei voi vielä hyväksyä kirjallisia kyselykaavakkeita. Ja pyydän, että kirjallisella menettelyllä annetaan oikeus koordinaattoreille lyödä lukkoon nämä kirjalliset kysymykset. Ja jos kukaan tätä ei vastusta, voimme hyväksyä tämän päivän esityslistan. Jos mitään huomioita ei ole, niin siirryn eteenpäin puheenjohtajan koordinaattoreiden ilmoituksiin. Meidän on muutettava vieraslajeja koskevaa asetusta. Tämä hyväksyttiin nopeasti tämän vuoden huhtikuussa parlamentissa, mutta koska tässä edettiin niin pikaisesti, niin äh, juristilingvistit eivät ehtineet ennen täysistunnon lopullista äänestystä tehdä tarvittavia muutoksia tekstiin. Ja siksi seuraavassa täysistunnossa ilmoitetaan näistä muutoksista, jos tämän päivän kokouksen loppuun mennessä näitä juridiskielellisiä muutoksia ei kommentoida. Eli voimme ne hyväksyä. Sitten tämän päivän kielijärjestelyt. Käytössämme on 21 kieltä. Ja kuten tavallista. Kokous välitetään webstreamingille. Nyt voimme siirtyä sitten eteenpäin, eli äänestyksiin. Envi-valiokunnan lausunto, joka koskee talousarviota tavaroinhoito vuodeksi 2015 ja sen kaikkia pääluokkia. Itse olen tässä esittelijänä. En pidä mitään alustuspuheenvuoroa, sanon vain, että ensin äänestämme luvuista niin sanotusti. Ja sitten, kuten pitääkin, äänestämme lausunnosta. Voimme lähteä liikkeelle heti äänestyksellä, jos olette valmiita. Kättä nostamalla nyt äänestämme, jos teille sopii, ja jos tarpeen, niin tar- tarkistamme äänestyksen sitten koneäänestyksenä. Ensinnäkin esittelijän tarkistus 6300 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavaksi Eichhout 6334 puolesta vastaan. Hylätty. Pyydän anteeksi. Tarkistetaan tämä. Tässä on vielä totuteltava, sanoi puheenjohtaja. Hyväksytty. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pyydän anteeksi. Eiköut 6333. is not working. Minun koneeni ei toimi. Voisitteko lähettää tänne teknikon? non facciamo come in plenaria, e, e ci mostra come vota lo contiamo, sì. non ci sono i tecnici come, come in plenaria. Possiamo solo chiedere al collega voimme ainoastaan pyytää, että kollega vaihtaisi paikkaa. Eli voisitteko vaihtaa paikkaa? Toimisiko kone jossakin muussa paikassa? Näin ongelman saatu pois päiväjärjestyksestä. Hyvä. Sitten Eichhout 6333 puolesta vastaan hyväksytty. Eichhout 6332 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 6301 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Konechna Ferreira 6344 puolesta vastaan hylätty. Esittelijän tarkistus 6302 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. Esittelijän 6303 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. Konechna Ferreira 6338 puolesta vastaan tyhjää, hyväksyt. Puheenjohtaja korjaa, hylätty. Selvästi hylätty. Kuusi kolme nolla viisi esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Konechna Ferreira 6341 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Esittelen 6304 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Esittelijän 6306 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6307 esittelijältä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Esittelen 6308 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Rivasin tarkistus 6336 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Konechna Ferreira 6343 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6345 Konechna Ferreira puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6346 Konechna Ferreira puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nai 6349 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Hölveni 6350 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Caputo 6352 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kysyisin, voimmeko äänestää yhtenä ryhmänä tarkistukset 6309, 6313. Jos kukaan tätä ei vastusta, otamme nämä yhtenä ryhmänä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Rivasi 6337 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Giegold, Eichhout 6335 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 6314 yhtenä ryhmänä 6319 asti. Restore DB. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi, kolme, neljä, seitsemän, Wilmots ja muut puolesta. Vastaan tyhjää Hyväksytty. 6348 on vedetty pois. Gal Helveni 6351 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Karenbach puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Esittelijän tarkistus 6320 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konechna Ferreira 6339 puolesta vastaan tyhjää hylätty. esittelijän 6321 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 6322 esittelijältä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 6340 Konechna Ferreira puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kuusi kolme kaksi kolme ja kaksi neljä otetaan yhdessä, jos tämä ei häiritse ketään puolesta. Ei, ei käy. Otetaan siis ne erikseen. 6, 3, 2, 3 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 6324 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6342 Konechna Ferreira puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja yhtenä ryhmänä, jos mahdollista, 6325 loppuun asti, 6331 asti. Ei käy. Hyvä. Eli 6325 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6326 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6327 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 6328 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 6329 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 6330 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 6331 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten lausunto. Tarkistus 1 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Neljä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän on vedetty pois. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 12 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Loppuäänestys. Koneäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? EPPllä on kaksi ääntä liikaa, joten pyytäisin nyt EPPn varajäsentä. EPP, teillä on kaksi ääntä liikaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Continuiamo con il voto. Äänestys jatkuu vielä. Kuten aikaisemmin sanoin, komission jäsenehdokkaiden kuulemisten ohje- ohjeiden mukaan jäsenehdokkaille esitetään valiokunnan puolesta kolme kysymystä. Tiedätte, että komissaari ehdokkaiden nimeäminen ja salkkujen nimeäminen on myöhässä ja koordinaattorit päättivät ehdottaa valiokunnalle sitä, että tämä päätös delegoitaisiin koordinaattoreille, siis päätös siitä, että hyväksytään nämä kolme kirjallista kysymystä. Nyt kysyn teiltä, sopiiko teille, että Koordinaattorit saavat tehdä tämän päätöksen. Kenelle tämä sopii? Entä kuka vastustaa ehdotusta? Kaksi vastaääntä. Tyhjät äänet. Hyvä. Enemmistöllä hyväksytty. Seuraavaksi eteenpäin esityslistalla. Tämä koskee neuvoston kannan käsittelyä. Neuvosto saakin pian puheenvuoron. Aiheena jäsenvaltioiden mahdollisuus rajoittaa muuntogeenisten kasvien viljelyä tai kieltää se alueellaan. Nyt välittömästi puheenvuoron saa puheenjohtaja valtio Italia, jotta voisimme kuulla neuvoston kannan ja sen jälkeen siirrymme keskusteluun. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää päivää kaikille. Haluaisin kiittää sekä puheenjohtajaa että arvon parlamentin jäseniä tästä mahdollisuudesta, joka meille tarjotaan. Eli siitä, että saamme näin etukäteen kertoa neuvoston yhteisen kannan asioista tässä todella tärkeässä asiassa. Direktiivi, joka koskee mahdollisuutta rajoittaa muutogeenisten kasvien viljelyä tai kieltää se, on todellinen Italian puheenjohtajakauden lainsäädäntö painopistealue. Ja siksi toivommekin, että voimme tehdä yhteistyötä tehokkaasti kanssanne. Ja viittaan tässä nyt erityisesti esittelijä Riisin ja varjoesittelijöihin, jotta pääsimme sopimukseen mahdollisimman pian. Kuten tiedätte, neuvostossa on päästynyt poliittiseen sopuun vuosien soutamisen ja huopaamisen jälkeen. Olemme pyrkineet löytämään hyväksyttävän kompromissitekstin. Olemme nähneet todella paljon vaivaa. Ja tässä saamme kiittää kovasti edeltäjämme, eli Kreikkaa. Ja Kreikan ansiosta olemme päässeet nyt todella hyväksyttävän kompromissiehdotukseen lähes kaikki valtuuskunnat, 26 valtuuskuntaa äänesti tämän puolesta. Päätavoitteena tässä on, että löydettäisiin tasapaino sen tarpeen välillä, että yhteisön lupamenettely voidaan säilyttää ja samalla voitaisiin vastata myös niihin tarpeisiin, joita on kuultu monissa eri maista ja julkisessakin mielipiteessä siitä, että jäsenvaltiot voisivat saada entistä enemmän joustavuutta niin, että ne voisivat entistä paremmin ottaa huomioon kansalliset, paikalliset, mutta myös alueelliset erityispiirteensä. Perusteluita on useita. Nämä liittyvät maatalouspolitiikkaan. Eli tässä Suuren työn kautta on nyt päästy kompromissitekstiin. Kompromissi tekstin kautta pyritään siis lisäämään joustavuutta jäsenvaltioille ja noudattamaan toisiasuusperiaatetta. Meistä nämä ovat periaatteita, jotka ovat olleet myös parlamentin kannan keskiössä ensimmäisessä käsittelyssä, joten toivottavasti olemme ainakin tekstin päätavoitteista samoilla linjoilla. Mitä tulee sitten ehdotuksen pääsisältöön, yritän käydä niitä nyt pikaisesti läpi. Uusi asia, jonka neuvosto on tässä ottanut mukaan, liittyy opt-out mahdollisuuteen kahdessa vaiheessa. Tässä pyritään takaamaan alusta lähtien mahdollisimman suuri oikeusvarmuus. Ensimmäisessä vaiheessa jäsenvaltio voi komission kautta esittämällä pyynnön komissiolle pyytää luvan. Olemme siis lupamenettelyn alkuvaiheessa tässä. Eli jäsenvaltio voi pyytää komissiolta luvan antamiseen maantieteellisen ulottuvuuden rajoittamista. Ja tässä pyritään alusta lähtien löytämään ratkaisu ja pääsemään mahdollisista ongelmista eroon jo heti alkuvaiheessa. Eli tässä tavallaan on kyseessä hiljaisen myöntymisen vaihe. Ja tuossa tapauksessa alusta lähtien luvan soveltamisala on rajallinen maantieteellisesti. Jos Tällaista ei hyväksytä. Jos pyynnön esittäjä tätä ei hyväksy, silloin on kuitenkin mahdollisuus rajoittaa GMOiden viljelyä omalla kansallisella alueellaan. Tässä siirrytään jo toiseen vaiheeseen. On tiettyjä aikatauluun liittyviä ehtoja, jotta voidaan taata kaikkien läsnä olevien tahojen oikeudet. Ja tässä sitten siirrytään jo pakottaviin ehtoihin. Neuvosto on päättänyt noudattaa tässä tätä samaa rakennetta. Puhutaan avoimesta luettelosta. Haluan korostaa, että tämä ei ole kattava luettelo, jossa viitataan niihin syihin, joiden kautta jäsenvaltiot voivat rajoittaa tai kieltää tietyn GMO-kasvin viljelyn alueellaan. Siellä on esimerkkejä, erilaisia syitä, esimerkiksi sosiotaloudelliset syyt tai oman maatalouden tavoitteet, se, että halutaan estää GMO tietyissä muissa tuotteissa. Luettelo on pidempi, mutta se on, kuten sanoin, avoin. Mitä sitten tulee muihin tämän sopimustekstin, hyväksytyn tekstin elementteihin? Neuvotteluiden lopussa otettiin uusi asia mukaan, jonka kautta kun lupamenettely on saatettu päätökseen, niin sen jälkeenkin vielä jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus, jos syntyy uusia objektiivisia olosuhteita, annetaan mahdollisuus rajoittaa tai kieltää tietynlainen viljely. Eli soveltuvin osin sovelletaan näitä opt-out vaihtoehtoja, joista aikaisemmin puhuin. Eli myös lupamenettelyn päättymisen jälkeen jäsenvaltiolla on mahdollisuus rajoittaa tai kieltää GMO-lajin viljely. On myös tiettyjä määrä, siirtymäajan määräyksiä, josta parlamentti on puhunut, joka helpottaa lain täytäntöpano. Toivottavasti tässä päästään eteenpäin mahdollisimman nopeasti. Ja sitten oikeusperustasta. Neuvosto päätti pitää kiinni komission alunperin ehdottamasta oikeusperustasta – niin että otetaan huomioon sisämarkkinoiden toiminta. Se on tässä taustalla merkittävänä tekijänä. Ja sitten vielä ähm, tämän lainsäädännön muodosta on päädytty muuttamaan juridista muotoa. Ensin on ehdotettu asetusta, mutta pitkän harkinnan jälkeen neuvosto yhdessä komission kanssa pyy- päätti, että tästä tehtäisiinkin direktiivi. Mielestämme direktiivi sopii paremmin tällaiseen välineeseen, jonka kautta annetaan jäsenvaltiolle mahdollisuus tehdä päätös. Eli ei käytettäisi asetusta, jota sitten toimijoiden tulisi suoraan soveltaa. Tämä olisi mielestämme parempi vaihtoehto. Miten tästä eteenpäin sitten? Kuten tiedätte, välitämme yhteisen kannan virallisesti Euroopan parlamentille seuraavassa täysistunnossa 15. syyskuuta alkavalla viikolla. Ja näin käynnistetään sitten toinen käsittely. On selvää, että kuten jo sanoin, tämä on äärimmäisen tärkeä asia Italialle sen puheenjohtajakaudella, mutta mutta on selvää, että myös julkisessa mielipiteessä on tuotu viime vuosina selkeitä viestejä esiin tästä aiheesta. Tämä on läheinen asia koko yhteiskunnallemme maanviljelijöistä kuluttajiin. Tähän liittyy todella poliittista, poliittinen velvoite toimia mahdollisimman nopeasti. Ja toivon, että voimme tehdä yhteistyötä arvon esittelijä Riisin ja varjoesittelijöiden ja teidän kaikkien kanssa, jotta pääsisimme asiassa sopuun vuoden loppuun mennessä. Toivottavasti puhuin kyllin selkeästi. Kiitän puheenjohtajaa ja teitä kaikkia tästä mahdollisuudesta, joka meille tarjottiin esitellä näin jo hieman etukäteen yhteisen kannan sisältöä. Ja toivotan kaikille työn iloa. Kiitoksia tohtori Venturellille. Hän Italian puheenjohtaja kauden puolesta nyt kertoi meille tästä asiasta. Ja nyt jatkamme asian käsittelyä. Ehdottaisin, että meillä on kaksi keskustelukierrosta. Kuulisimme ensin esittelijää, sitten varjoesittelijää. Ja täällä on jo joitakin puheenvuoropyyntöjä. Ja ensimmäisen kierroksen jälkeen neuvosto saa mahdollisuuden sitten vastata mahdollisiin kysymyksiin, joita on esitetty. Nyt äh, Frederik Ries saa puheenvuoron. Hän on parlamentin esittelijänä tässä asiassa. Olkaa hyvä. Est-ce que vous me permettez de faire un peu plus que... Voinko tehdä vähän enemmänkin kuin esittää kysymyksiä vai joudunko rajoittumaan kahteen kysymykseen tässä ensimmäisessä keskustelussa ilman asiakirjoja? Muuten kiitän tästä tilaisuudesta. Può tranquillamente parlare eh, rappresentando... Puhukaa aivan vapaasti vain. Ja jos teillä on kysyttävää Italian puheenjohtajavaltiolta, niin esittäkää nekin luonnollisesti. Kiitoksia puheenjohtaja. Tosiaan olen nyt vasta ensimmäistä kertaa analysoinut tätä tilannetta. Tämä on alkuvaiheita ja näin voimme sitten hiukan enemmänkin tehdä tänään, kuin esittää näitä kysymyksiä. Olemme odottaneet tätä asian käsittelyä varsin pitkään. Se on jäänyt neuvoston Äh, arkistoin niin tavallaan jumin ja kiitän tästä keskustelusta ensimmäistä kertaa, että voidaan äh, kuulla Roventurelle ja, ja näin me voimme myös tehdä kysymyksiä neuvostolle ja komissiolle, koska kaikki varmasti olemme samaa mieltä siitä, että eurooppalaiset kannat vaihtelevat tässä asiassa. Ja toisaalta löytyy paljon mielikuvitusta, mutta myös suuria vaatimuksia. Öm ja toisaalta tiedetään hyvin, että järjestelmä on hiukan nyt paralysoitunut. Käytän tässä jonkinlaista eufemismia. Oli tärkeää vapauttaa tämä tilanne uudelleen liikkeelle ja poistaa näitä puutteita luvanantojärjestelmästä, jotka estävät asian etenemisen jäsenvaltioissa. Tästä löytyy hiljattaisiakin esimerkkejä. Samoin kieltopäätökset varsin usein. Italiassa näitä on ollut samoin Puolassa kansalliset tai eurooppalaiset tuomioistuimet ovat näitä kuitenkin olet eri mieltä. Minut nimetettiin ryhmästäni esittelijäksi, jotta jatkaisin tässä Korin Lepagin jäljellä, joka on toiminut tämän asian parissa aktiivisesti parlamentissa, tehnyt valtavasti työtä. Tässä tarvitaan myös yhteistyötä, tiivistä sellaista, sehän on ihan olennaista, jotta päästään eteenpäin ja päästään eteenpäin suurimmassa osassa näistä kysymyksistä. Tästä kannattaakin muistuttaa. Tässä vaaditaan ehdotonta enemmistöä. Se on, tämä on mikään anekdootti, tämä on iso asia. Sitten toisessa käsittelyssä, jos me haluamme jättää oman jälkemme asian ja ehkä muuttaa tiettyjä kohtia yhteisessä kannassa, joka meille tässä on välitetty. Tässä vielä näistä kysymyksistä, joista ovat tärkeitä parlamentille Tämä perustelu avoinlista perustelusta tähän Rova Venturelli viittasi lyhyesti ja ihan syystä, koska tämä listahan on tällainen kaunisteltu tavallaan, mitä tulee tähän nyt sen kantaan, tätä listaa parlamentti halusi ja se, sen omallista oli paljon täsmällisempi, se alaluokkiin, ympäristövaikutuksiin, sosiaalikonomisiin vaikutuksiin, muihin perusteluihin, kuten maankäyttö, maankaavoitus kaavoitus ja mahdollisuus käyttää tätä poisjäämismahdollisuutta tieteellisiin perusteet, jotka täydentävät. Tämä on ihan muutakin kuin semantista taistelua. Tarvitaan tieteellisiä tai lisäviä, täydentäviä kommentteja ja tämä oli aivan olennaisen tärkeä sen tai on, se on tässä erona verrattuna neuvoston kantaa. Samoin oikeudellinen perusta parlamentti haluaa ympäristöoikeusperustaa 92, 92 artiklaa, sitä ei neuvosto hyväksynyt. Tämä on tärkeää. Ja sitten äh, Roventuri ottikin esille sen, että siirrytään asetuksesta direktiiviin. Ehkä voidaan kysyä, minkä takia, mikä on syynä. Ymmärrän kyllä, että voidaan haluta direktiivi mutta minkä takia tällainen muutos on oikein syntynyt, mikä tämän kaiken takaa löytyy? Minkä takia et, ei ole haluttu pitää kiinni oikeudesta perusta 192? Tätä kauttahan voitaisiin toimia paljon joustavammin ja antaa perusteluita jäsenvaltiolle silloin, kun ne joudutaan perustelemaan kieltopäätöstään – ja tämä kriteerilista, niin kuin sanoin, on tuota ympäristöperusteluita, joihin maat voivat vedota. Se on paljon täsmällisempi, hyvin paremmin perusteltu parlamentin toimesta. Haluaisin kuulla komissiolta tai neuvostolta, mitä, mitä ovat nämä EFSAn tavoitteet ja onko esimerkkejä merkkejä olemassa jo, koska en nyt halua ennakoida tulevaisuutta mitenkään, mutta Hmm. Tästä ensimmäisestä vaiheesta vielä se ehkä on tällainen kulmakivi, uusi vaihe. Tiedän, että se on olemassa muodossa, joka oli ihan verrattavissa koskien biosideja, Tämä on tällainen uutuus ja jokainen toimija on tästä tietoinen. Vielä tällaista tietä ei ole kuljettu eikä valittu, ei tiedetä miten nämä neuvottelut tulevat sujumaan, joten siksi jo tähän liittyy monenlaisia uhkakuviakin tavallaan tai kuvitellaan, miten neuvottelut sujuvat tässä ensimmäisessä vaiheessa mutta tässä on jäsenvaltiot neuvottelut, jotka haluavat kieltää, eivätkä halua edes neuvotella kovin paljon. Katsotaan tässä Barnion suuntaan, tiedän, että Ranska ei halua olla pääneuvottelijana näin tässä on yritys, joka haluaa luvan Joten ensimmäisessä vaiheessa, tai ensimmäisessä vaiheessa haluaisin kuulla komissiolta, miten he näkevät oman roolinsa, joka liittyy siihen, että helpottavat ensimmäisen vaiheen käsittelyä prosessissa. Olen hiukan nyt hämmentynyt tässä vaiheessa, mutta ehkä kyseessä on suurempikin tunnekohu kuin pelkkää hämmentyneisyys. Sitten miten tämä ensimmäinen vaihe sopii yhteen tekstin perusprioriteetin äh, kanssa? Palaan itse asiaan tässä direktiivissä, että meidän, ta, meidän tavoitteisemme. Mehän haluamme mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot, jos haluavat, voivat kieltää muuntogeenisen viljelyn. Minä vain haluan tietää, että ensimmäinen vaihe yhteensopiva tässä mielessä. Ja mitä tulee ehdollisuuteen vielä, kuulin kyllä Rova Venturi, joka puhutti tästä, minkä takia ehdollistetaan luvanantoprosessi kansallisella tasolla esimerkiksi kriteerien pohjalta toisessa vaiheessa ja että tähän neuvotteluvaiheeseen. Voitaisiin käyttää toista vaihetta vasta silloin, kun on jo käyty läpi neuvottelut. Eikö tässä ole vaarana se, että ja kun nyt kysyn, niin pelkäänkin tätä, että tästä toista vaiheesta joka oli tällainen olennainen osa, mitä tulee tietoisuuden perusteluihin ja muihin kysymyksiin. Se oli pohjana kaikille työllämme kolme vuotta sitten, niin sitten tästä tuleekin täysin marginaalikysymys. Mielestäni tämä on suurempikin kuin pelkkä riski. Se voi toteutua näin. Sitten vielä kaksi artiklaa, yritän puhua lyhyesti. Haluaisin kuulla selityksiä, miksi ei ole kuultu parlamenttia yhdessä myös tärkeässä kohdassa Täällä on monia tärkeitä kohteita, ei ole kyse vain siitä, että siis nämä rinnakkaisviljely, sehän on ihan ratkaisevan tärkeä kaikessa luomuviljelyssä, mutta ei pelkästään perinteisviljelyssä. Ja tämä vastuu rahoinen vastuu. Kuulen kyllä komissiota, kun se sanoo, että me saamme to, meillä on toinenkin teksti 2004 vuodelta raho, ra, taloudesta vastuusta ja mikä kuuluu jäsenvaltioiden vastuulle eri viljelymuodoissa. Ja usein virheitä on tehty, ei korvata tarpeeksi näitä vahinkoja, joita on syntynyt. Miksi tätä ei ole otettu tässä mukaan? Lopetan tähän, koska tiedän, että ehdotitte minulle, että voisin sitä kaksi kysymystä. Ja niitähän on kuitenkin varsin paljon tätä kysymyksiä. Että tässä kollegojakin, kollegojani, kollegojanikin muitakin ja haluan kuulla, mitä ajatuksia heillä on esitettävänä komission ja neuvoston suuntaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos. Kiitoksia esittelijälle tästä alustuksesta. Nyt puheenvuoron saavat varjoesittelijät. Ensin Köstinger EPP. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti puheenjohtajavaltio Italialle tästä kompromissin esittelystä. Neuvosto pääsi tässä nyt todella vihdoin sopuun. Esittelijä Riis totesi, että parlamentti on vuonna 2011 antoi tässä selkeän linjansa. Ja tässä on selvästi tullut nyt esiin se, että Euroopassa toivotaan itsesääntelyn pitävää järjestelmää – geenitekniikan tai ge, muutogeenisen viljelyn osalta. Ja vuoden, tämän vuoden keväällä siemenasetuksesta keskusteltiin ja palautettiin teksti komissioon. Ja näistä viljelykysymyksistä kysymyksestä käytävä keskustelu ja GMO-keskustelu on äärimmäisen tiukkaa ja tässä halutaan torjua entistä voimakkaammin hyvin keskittyneesti toimivia suuryrityksiä, kansallisia, monikansallisia yrityksiä. Ja nyt on todella aika katsoa, miten asiassa voidaan päästä eteenpäin. Henkilökohtaisesti pidän tätä saavutettua kompromissia toiseksi parhaana. Esittelijäkin jo sanoi, että tässä on tiettyjä kohtia, joissa parlamentin vaatimukset olivat rajoittavampia. Mutta joka tapauksessa tämä on kyllä merkittävä askel nyt eteenpäin. Ja Euroopassa olemme tottuneet harjoittamaan pienten askelten politiikkaa. Ja siksi tämä ehdotus kahdesta vaiheesta pitää toivottaa tervetulleeksi. Sitä on katsottava myötämielisesti. Olemme kuulleet ehdotuksesta kaikenlaista. Jotkut sanovat, että markkinoille saattamislupa menettely avaisi tässä vääränlaisia ovia mutta pyytäisin, että komission ja neuvosto pohtivat näitä juridisia kysymyksiä vielä hyvin tarkkaan. Parlamentti viittasi ja asetti tiukkoja vaatimuksia sosiotaloudellisesti. Usein pienissä maissa on paljon, suhteellisesti paljon luomuviljelyä ja on hyvin tärkeää, että toimitaan oikeusvarmasti, kun näitä GMO-viljelyitä torjutaan tai rajoitetaan. Julkisuudessa on kuultu kovasti soraan ja siitä, että tämä ei täysin tällä ehdotuksella toteudu. Odotan, että pääsemme toisen käsittelyn töihin tässä asiassa. Ne varmasti kuulemme eriäviä näkemyksiä, mutta tärkeää on, että geenitekniikka hyvin arkaluontaisena asiana otetaan käsittelyyn. On sellaisia maita, jotka eivät halua geemoita omalle alueelleen, ja siksi on saatava aikaan hyvin vakaa ja varma ratkaisu. Kiitoksia, Köstinger. Seuraavaksi Barnio SD-ryhmän varapuheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja lyhyesti, että osallistun tähän keskusteluun sen jälkeen, kun puheen, neuvoston puheenjohtaja eh, esitti osanotuksen, että ryhmän esi, esittelijä SD-ryhmästä siis meille, me pidämme tätä erittäin tärkeänä poliittisena keskusteluna, joka eh, käy läpi koko Euroopasta yhteiskuntaa tavallaan, mutta meidän pitää myös antaa ymmärtää, että päätös, johon neuvosto on päätynyt 12 kesäkuuta on tietysti tärkeä vaihe. Tämä ehdotus, sehän tiedetään, antaa lisää juridista varmuutta jäsenvaltioiden päätökset, jotka haluavat rajoittaa tai kieltää geenimu- geeni, muuntogeenisten lajikkeiden viljelyn omalla alueella, niin kuin Federik Riis tässä sanoi. Tulevaisuudessa ne voivat perustaa käyttää erilaisia perusteluita, ympäristösyitä ja muita, ja haluavat välttää esimerkiksi sen, että muuntogeenisyyttä löytyy muista eh, maataloustuotteista tulevina kuukausina, ja nythän me tänään olemme esittäneet kysymyksiä neuvostolle kirjallisessa muodossa. Tällä hetkellä parlamentin tietenkin täytyy konkretisoida sitä, mitä kutsuisin kokeiluksi Viittaan tähän viime kesäkuun päätökseen tämän kaiken pohjana. Tätä tekstiä mielestäni pitää parantaa ja meillä pitää olla todellinen toinen käsittely, jotta voimme tässäkin ja vieläkin ottaen huomioon se, mitä sanoimme aikaisemmin ennen kolmikantaneuvottelua ensin tätä yksimäistä neuvoston päätöstä. Meillä oli myös tiettyjä ehdotuksia täällä parlamentissa, eikä niitäkään ole täysin otettu mukaan tähän 12. kesäkuuta päätökseen. Kysymys, joka meidän pitää nyt kuitenkin esittää, on, että tämä neuvoston teksti, antaako se riittävän vahvan oikeuden perustan, että todellakin voidaan kieltää muutogeenisten lajikkeiden viljely niissä maissa, jotka ne haluavat tehdä. Ja eikä se anna liian suurta valtaa bioteknisille yritykselle päätöksenteossa. Tämä kysymys meidän pitää aina pitää mielessä. Meidän pitää myös mennä pidemmälle, jotta voimme taata jäsenvaltioiden vapauden viljellä tai olla viljelemättä muuntogeenisiä kasveja. Ja esittelijänä ja SD-ryhmän nimissä Meillähän on tiettyjä kysymysmerkkejä tai omia ehdotuksia, joita tulemme esittämään jo tänä iltapäivänä, koska meillähän on tänään kokous esittelijä Riisin ja varjoistelijoiden kanssa. Esimerkiksi otettaisiin mukaan kompromissiin uusia perusteluita, joiden kautta jäsenvaltiot voivat estää muuntogeenisen viljelyn omalla alueellaan, niin he voivat täsmentää näitä perusteluita ja, ja näin voidaan välttää tällainen kansallisten päätösten kyseenalaistaminen sitten EU-tuomioistuimessa jatkossa tai maailman kauppajärjestössä, VTOssa. Uskon, että meidän pitää myös saada aikaan tällainen kor- korvausjärjestelmä, jos vahinkoa on syntynyt meidän pitää myös vahvistaa ja tarkistaa riskiarviointisääntöjä, joita EFSA on laatinut. Sehän on edeltää ennen kuin voidaan markkinoida muutogeenistä materiaalia, ja tämän jo sanoi Corin Page esittelijä aikanaan, ei on siis puutteita näissä riskiarvioinnissa ja myös heturistiriitakysymyksiä on noussut esille. Näin Rova Lepage esitti viime kesäkuussa. Meidän ei pidä epäröidä tarttua näihin kysymyksiin tässä toisessa kes- sitten toisessa käsittelyssä. Ja meidän pitää mahdollistaa se, että oikeudellinen varmuus tulee jo ehkä vieläkin vahvemmaksi. Näin. tällä tavalla haluaisimme toimia toisessa käsittelyssä parlamentissa. Kiitoksia varapuheenjohtaja Parnio. Seuraavaksi Stas, Vihreä. Um, ik uh, sluit me in de eerste orde uh, aan bij de opmerkingen, zeker van, uh, eh, van rapporteur Ries en de vragen die ze gesteld heeft. Ik denk dat het uh, allemaal zeer uh, pertinente vragen Kiitoksia puheenjohtaja näistä kysymyksistä. Rava Riista, nämä ovat todella hyviä kysymyksiä. Ennen kaikkea, mitä tulee oikeuseen perustaan. En ymmärrä, minkä takia neuvosto ei ottanut huomioon parlamentin ehdotuksia, koska tässä on siirrytty 114 artiklasta 192. Se on erittäin tärkeä kysymys. On varsin tärkeää, että meille selitetään tätä asiaa paremmin. Haluaisin käsitellä asiaa hiukan laajemmassa kontekstissa. Me olemme kuulleet, mitä herra Juncker sanoi 15. heinäkuuta, kun hän puhui geenimuuntelusta. Hän sanoi, että lupakysymykset, jotka Siis näitä lupamenettelyitä ja muita pitäisi sitten uudelleen tarkastella. En kuitenkaan halua, että, tai miten sanon sen paremmin, kaikkihan tietävät, että ministerin neuvostossa ei ole enemmistöä ja näin ollen Pitää ottaa tämä huomioon. Mielestäni on ollut tässä selkeä tausta tai konteksti, jota ei pidä ohittaa. Neuvostossa ei ole enemmistöä, jotta voitaisiin antaa, joka olisi tämän geenimuuntelun puolella. Me siis keskustelemme nyt tässä kontekstissa, tässä pyritään valvomaan, että jäsenvaltiot, jotka vastustavat asiaa neuvostossa, jotteivät olisi niin paljon tätä vastaan, koska hehän tietävät, että heillä, he voivat olla antamatta lupaa muuntogeeniselle viljelylle omalla alueellaan. Täällä on mielestäni erittäin tärkeitä kohtia. Jos me valitsemme uudelleen kansallistamiseen tässä kysymyksessä, silloin pitää valvoa tilannetta, koska tunnetaan huolta luonnon monimuotoista kansanterveydestä, sosiaalikonomista vaikutuksista ja niin edelleen, niin äh, tämän kaiken ei pidä sallia antaa vesittyä neuvostossa. Dat die op meidän täytyy jäsenvaltiona myös ky- kyetä siihen, että voimme lainsäädännöllä vaikuttaa asiaan. Ja me pelkäämme, että tämänhetkinen ehdotus, joka nyt on esillä sellaisena kuin neuvosto on esittänyt, että se ei ole juridisesti riittävän vahva. Meidän täytyy kyetä estämään se, että jäsenvaltiot vedetään oikeuteen GMO-tuottajien puolelta, jos he tekevät tiettyjä päätöksiä. Eli esittelikin tähän viittasi, meidän täytyy ehdottomasti huolehtia siitä, että nämä muutosehdotukset on tehty myös jäävät voimaan. Kolmanneksi ympäristöministerin päätös joulukuulta 2008 pitää jättää voimaan. Siinä kyseessä oli päätös, jossa pyrittiin siihen, että ympäristötekijät otetaan maksimaalisesti huomioon. Euroopan parlamentti hyväksyy sen ensimmäisessä käsittelyssä ja me vihreinä ehdottomasti aikoisimme esittää tämän uudelleen, sillä nämä tarkistukset ovat elintärkeitä ympäristövaaran määrittelemiseksi. Kysymys on siitä, millä tavalla nämä aineet vaikuttavat esimerkiksi kasveihin tai eläimiin. Neljänneksi meidän täytyy olla mukana lisää tässä päätösprosessissa ja se on ehdottoman tärkeää meille vihreille. Ei voi olla niin, että hallitukset joutuvat pyytämään lupaa GMO-jäteiltä. Ja viidenneksi, viiden, vihreät eivät myöskään hyväksy sitä, että optaut on pelkästään mahdollinen ensimmäisen kahden lupavun jälkeen. Meidän mielestämme se täytyy aina kyetä tekemään ja haluan tietää neuvostolta sen, miksi tällainen kahden vuoden ajanjakso on otettu käyttöön. Kuudenneksi ja tämä viimeinen kohta. GMO-tartunnat yli rajojen ja rinnakkaiselomahdollisuudet hyvin useat jäsenvaltiot eivät edes ottanut edes käyttöön mitään, mitään oleellista rinnakkainelosäätelyä. Yhteenvetona siis vihreät oikeastaan pitkälti eivät hyväksy tätä neuvoston esittämää kantaa. Me haluamme pitää kiinni siitä kompromissista, joka saatiin aikaiseksi pitkän taistelun seurauksena. Toiseksi Komission puheenjohtaja Juncker pidämme kiinni siitä, mitä hän sanoi heinäkuussa ja odotamme hänen ehdotukseen kolmanneksi nämä näkemykset. Niin kuin ne ensimmäisessä käsittelyssä parlamentissa menivät läpi, niitä aiomme edelleen tukea. Ja lopuksi toivomme erittäin hyvää yhteistyötä varjoasittelijoiden ja luonnollisesti myös esittelijä Riisin kanssa. Tiedän, että hän on täysin avoin ja käsittelee tätä asiaa täysin avoimesti. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Gue Bowland. Thank you, Chair, and thank you, Mrs. Kiitoksia puolesta kiitän myös Rouva ja Ensimmäinen kysymykseni, voisiko Rouva Venturelle hiukan puhua tarkemmin riskiarvioinnista, koska me olemme sitä mieltä, että sitä pitää vahvistaa ja pitkällä aikavälillä, pitkän aikavälin vaikutukset terveyteen, bio, luonnon monimuotoisuuteen pitää ottaa huomioon, niin kuin parlamentti jo aikaisemmin ehdotti, mutta minulla on myös pari muuta kommenttia neuvoston kannasta. Vaikkakin olen tyytyväinen siitä seikasta, että ovat tämän kantansa esittäneet huolimatta kolmen vuoden viipeistämistä teksti on kuitenkin heikko, siellä on monia juridisia osanaukkoja, joten vakavia huolia on jäljellä, mitä tulee neuvoston kantaan ja miten tehokkaista toimenpiteistä siellä on kyse. Mielestäni suvereinen jäsenvaltioiden mahdollisuus päättää itse, rajoittavatko GMO-materiaalia omalla alueella niin ei ole sellainen päätös, joka pitäisi kevyesti tehdä, joten siksi on äärimmäisen tärkeää, että ehdotus on aivan vedenpitävä. Ja niin kuin minä sanoin, tämä jättää juuriset hyökkäykset mahdollisiksi eh, alan yritysten toimesta ja tätä kaikkea pitää tiivistää vielä ja tiukentaa komission neuvostossa. En voi tukea sitä, että jäsenvaltiot voivat kieltää muuntogeeniset lajikkeet ja heidän, heidän pitää pyytää, että nämä yritykset eivät markkinoi tätä tuotetta alueellaan. Niin jos sitten biotech-yritys ei ole samaa mieltä, niin silloin jäsenvaltio joutuisi perustelemaan näistä, näitä perustelmaa näitä mahdollisuuksia. Meidän pitää tukea tässä varovaisuusperiaatetta, kun on kyse geenimuuntoisista lajikkeista, eikä antaa ö, todistustaakkaa jäsenvaltioille, kun ne neuvottelevat näiden yritysten kanssa, joilla on selvästi oma lehmä ojassa. Haluaisin myös jakaa huolen, jonka vihreät esittävät, ja haluaisin muutoksen oikeusperustassa 194-192 ja varmistaa sen, että ympäristö- ja maatalousvaikutukset otetaan huomioon, niin kuin pitäisikin. Ja ottaa huomioon kansallisessa keskustelussa aiheesta. Sitten toinen huolenaihe meille on tartunta tai saastuminen. Se on avainkysymys tässä keskustelussa, jota neuvosto ei ollenkaan käsittele kannassaan. Siis vaikka jäsenvaltiot voivat estää genti, muuntogeenisen viljelyn omalla maalla, omalla, mutta jos joku naapurimaa voi nä, näin tehdä, niin tätä toistakaan ei voida suojella mitenkään eikä viljelijöitä. Ja silloin tämä tartuntavaara on olemassa, joten haluaisin nähdä riittävän, riittäviä takeita neuvoston asiakirjassa niiden suuntaan, jotka eivät halua muuntogeenistä viljelyä omalle alueelleen. Niin pitäisi kunnioittaa maiden päätöstä to, toimia tietyllä tavalla omalla alueellaan. Vaikka on tyytyväinen neuvoston ehdotukseen, pitäisi tätä vasta ensimmäisenä askelena. Ja ongelmat joita liittyy tähän neuvoston tekstiin, niin toivottavasti voimme niitä sitten korjata tulevina päivinä. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Nyt kun olemme päässeet tähän vaiheeseen, meillä on vielä seitsemän puheenvuoropyyntöä, niin jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, sulkisin puhujalistan antaisin sitten puheenvuoron komissiolle ja sen jälkeen neuvostolle, jotta neuvosto voi vastata esitettyihin kysymyksiin. Nyt kollega Peterle, hän on pyytänyt puheenvuoroa. E, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Italian valtiota selkeistä selkeästä esityksestä. Mielestäni nyt olemme paremmassa tilanteessa mutta mielestäni meidän tulisi myös todeta, että tämä oli tärkeä asia Sloveniassa ennen ja jälkeen vaalien. Jopa lomani aikana tätä, tämä asia otettiin esille. Se on lisäksi hyvin tärkeä asia kansalaisille, yksi niistä pääasioista, joka on ihmisten mielissä jäsenvaltioissa. Itsekin olen ö, mehiläiskasvattaja. Ja meidän täytyy tarkastella myös tilannetta Yhdysvalloissa. Eli kun puhutaan lisääntyneestä avoimuudesta, niin yhä edelleen on epäselvyyttä oikeusvarmuuden kanssa, aivan kuten Köstinger ja muut huomauttivat. Täytyy kyllä todeta, että olen samaa mieltä näistä kysymyksistä. Ja kun otetaan huomioon se, mitä kuulin kansalaisilta, niin käsittääkseni heillä on sellainen näkemys, että GM-tuotteiden kasvattajilla on ikään kuin jonkunlainen epänormaali oikeus kasvattaa näitä kasveja. Sen sijaan kaikki, jotka vastustavat tällaista tuotantoa, ovat ne, jotka edustavat tätä ongelmapuolta. Vastustajan täytyy esittää kokonainen luettelo syitä, miksi hän vastustaa GM-tuotteita. Se ei mielestäni oikea, ole oikea tapa edistää asioita. Meidän täytyy selkeästi katsoa sitä, mikä on tieteen rooli. Mutta jos ihmiset ovat tätä vastaan, niin mikään tiedekään ei sitä kumoa. Usein ihmisillä on myös täysin irrationaalisia syitä mielipiteisiin ja politiikassa myöskin ne täytyy ottaa huomioon. Olen myös samaa mieltä siinä, mitä edustaja Staas huomautti. GMOita ei kasvateta missään kukkaruukussa kotona, vaan luonnossa, ja se saattaa johtaa sellaisiin tapahtumiin, joita tiede ei vielä ymmärrä. Eli vastuuta ei voida kantaa tämän tyyppisestä ristikkäissaastuttamisesta. Siitä syystä meidän täytyy kiinnittää huomiomme kansalaisten tilanteeseen, oikeuteen saada sanoa ei, ja me tarvitsemme eurooppalaisia ratkaisuja, joten minä en innokkaasti kyllä tätä asiaa uudelleen kansallistaisi, vaan asia täytyisi pitää Euroopan unionissa päätettävänä. Haluaisin myös tietää, mitkä ovat Itäjän puheenjohtajavaltion luetteloimat kysymykset siitä, milloin tulisi käsitellä tätä juridista valvontaa ja milloin saadaan aikaiseksi yhteinen kanta. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. E, kolegice i kolege, e, sigurna i treba nam biti polazište. Kiitoksia. Yksi asia on varma ja siitä meidän tulisi aloittaa. Kyseessä on se tosiasia, että useimmat Euroopan kansalaiset eivät halua GM-tuotteita maihinsa. Sitä ei tulisi jättää huomiota. Jos ei yli yritetään astua, niin silloin poljemme myöskin jäsenvaltioiden suvereenisuutta. Silloin myöskin vähennämme Euroopan unionin kansalaisten luottamista EU-toimielimiin. Osa jäsenvaltioistahan mahdollistaa GM kasvien kasvattamisen alallaan ja jotkut eivät. Jotkut vastustavat kovin äänekkäästi GM-tuotteita. Järjestelmän heikkoudetkin on paljastettu ja uusi direktiiviehdotus pyrkii siihen, että estettäisiin tämänkaltaisia tapahtumia tulevaisuudessa. Haluaisin todeta, että jäsenvaltioiden tulisi saada lisää liikkumavaraa sen suhteen, haluavatko ne GM-tuotteita alueelleen vai eivät. Ja tämä on myös kansalaisten pyyntö, jota minä edustan. Siitä syystä kyseenalaistan ehdotuksen ja uskon, että oikeusperustaa täytyy vahvistaa ja kansallisia rajoittavia menettelyitä pitää saada enemmän. Pelkään sitä, että jos direktiivi hyväksyttäisiin sellaisenaan, niin tuottajat kykenevät asettamaan kansallisia kieltoja. Anteeksi, vastustamaan kansallisia kieltoja. Ja tämä loisi kovin kummallisen tilanteen. Lopuksi haluaisin todeta, että tämä uusi ehdotus on menossa oikeaan suuntaan – mutta jotta sen avulla voitaisiin päästä oikeaan päämäärään, niin olen sitä mieltä, että tiettyjä osia siitä tulisi kovastikin muuttaa. Sommer. Kiitos ja seuraavaksi Sommer. Kiitoksia puheenjohtaja. Pohdin tarkkaan, käyttäisinkö edes puheenvuoroa tässä aiheessa. Tämä on hankala aihe. Olen käsitellyt tätä geenitekniikkaa 15 vuotta ja aiheet ovat edelleen samoja. Ja mitä tulee tähän päätökseen, en ole edelleenkään tehnyt päätöks, päätöstä, niin ehkä äänestän tyhjää. Tässä on monia hyviä asioita tässä neuvoston yhteisessä kannassa. Itse olen kuitenkin luonnontieteilijä ja monet asiat puhuvat tätä vastaan. On hyvä, että uudella direktiivillä tässä nyt jäsenvaltiot joutuvat lähtevän toimiin. On ollut ongelma julkisesti se, että jäsenvaltiot eivät ole uskaltaneet tuoda mielipidettään julkisuudessa ilmi GMOista. On puhuttu lupamenettelyistä ja nyt meidän tulisi saada alulle tämä uusi direktiivi. Nyt uuden direktiivin kautta jäsenvaltioiden on sanottava GMOille kyllä tai ei. Tähän asti he ovat syyttäneet vain EUta. Nyt heidän omat kansalaisensa ovat tarttuneet asiaan ja siksi on kyllä hyvä, että tämä uusi direktiivi saadaan. Mutta pohdin silti, Onko menettelyihin liittyvä tilanne 2001-18 direktiivin jälkeen nyt sitten muuttumassa? Eli ovatko jäsenvaltiot nyt todella valmiita päättämään siitä, annetaanko lupa vai evätäänkö se yksittäisiltä GMO-kasveilta? Eli tämä jää nähtäväksi. Tässä täytyy hieman osoittaa syyttävällä sormella jäsenvaltioita. Monet vastustavat GMOita, mutta väestölle ei ole oikeastaan koskaan tyhjentävästi kerrottu, mistä tässä on kyse. Kukaan ei sitä tiedä. Kysykää ihmisiltä. Kukaan ei tiedä geenitekniikasta oikeastaan mitään, vaan tämä kaikki tehdään mututuntumalla. tuntumalla. Eli tästä on tullut tällainen uskon asia, halutaanko GM-oita vai ei. Mutta tämä taitaa olla politiikkaa. Sanoin, että asian suhteen monet asiat puhuvat direktiiviä vastaan ja siksi en oikein osaa tehdä päätöstä, koska tämä vapauttamisdirektiivi, jossa on hyvin tarkat säännöt siitä, minkä kriteereiden kautta GMOita pitää tarkastella lupamenettelyssä, niin jos ne saavat luvan, niin sitten aletaan keskustella jälleen siitä, ovatko ne ter- turvallisia ihmisille, ympäristölle, eläimille. Eli näihin kysymyksiin on vastattava ja ne voivat saada luvan ainoastaan, jos ne eivät aiheuta haittaa kenellekään tai millekään. Siksi tällainen avoin luettelu näistä hylkäämis- epämisperusteista on mielestäni naurettava. Jotkut kollegoista sanoivat, että tulee olemaan hankala löytää perusteluita. Ei, on juuri päinvastoin. Tässä voidaan periaatteessa viitata mihin tahansa syyhyn jonka kautta sitten alueellisesti voidaan kieltää GMO-viljely tai kieltää se jopa koko maan alueella. Meillä on tämä 2001-18 direktiivi, siinä puhutaan sallituista GMOista. Ei tässä nyt puhuta mistä tahansa asioista, mutta tämä kuitenkin on varsin mielivaltaista Jos sanoisimme suoraan, että emme tätä halua, niin silloin olisimme tässä rehellisiä, mutta mielestäni tämä luettelo on tällainen näennäisluettelo. Nyt vielä kysymys komissiolle. Se tosiasia, että jäsenvaltiot ovat nyt sopineet siitä, että uudet säännöt eivät muodosta asetusta, vaan niistä tulisikin direktiivi, niin pohdinpa nyt hieman asiaa. Eli mitä jäsenvaltiot tähän nyt sitten vielä lisäävät? Eikö tämä saattaisi joissakin jäsenvaltioissa johtaa siihen, että tietyissä olosuhteissa maan sisäinen kauppa GMO-tuotteilla estetään? Miten tämä voidaan sulkea pois? Tämä olisi taas sisämarkkinoiden toiminnan vastaista ja 2001-18 direktiivin vastaista. Ja vielä lopuksi mielestäni on harmi, kun katsotaan vapautta, mistä aina puhumme, niin tässä tavallaan rajataan viljelijöiden yrittäjä, yrittäjyysvapauksia GMOiden viljelyssä, jos niitä lähdetään rajaamaan. No, kuten sanoin, itse en vielä ole päättänyt, miten asiassa aion äänestää. En todennäköisesti äänestä tätä vastaan, mutta en ole varma, voinko myöskään tätä puoltaa, mutta keskustelu jatkuu vielä. Kiitos. Seuraavaksi Javor. Az új szabályozás látszólag. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Uusi lainsäädäntö vaikuttaa vahvistavan kansallista suvereniutta ja mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat auttaa maanviljelijöitä – verrattuna aiempaan, jolloin ne jäsenvaltiot, jotka halusivat kieltää GM-tuotteet, joutuivat vaikeuksiin käyttökielon suhteen. Tässä on kuitenkin ongelma tässä tämänhetkisessä ehdotuksessa. Nimittäin saattaa vaikuttaa siltä, että ne hallitukset ja jäsenvaltiot, jotka vastustavat GM-tuotteiden viljelyä, nyt voivat tehdä näin helpomman menettelyn avulla. Kysymys on siitä, että voivatko ne suojata kansalaisiaan GM-tuotteiden vaaralta. Ja ongelma on se, että ongelmia saattaa syntyä ja vaaroja saattaa olla täällä Euroopassa siitä syystä, että voi olla, että emme kykene takaamaan turvallisuutta niin paljon kuin haluaisimme. Koska kasvit eivät noudata mitään jäsenvaltion rajoja, on mahdollista, että ne kasvavat myös rajan toisella puolella. Ja siitä syystä kyseessä on mittava vaara kaikille eri alueille. Ja se aiheuttaa myös suuria kustannuksia, kun puhutaan tilanteen hallinnoimisesta. Toinen kysymys on siinä, että jos viljelemme GMOita, GM-tuotteita Euroopassa laajamittaisesti, niin se johtaa juuri näiden lajikkeiden menestymiseen, eikä ole mitään esteitä sille, etteikö näitä GM-tuotteita käytettäisi eri tuotteisiin, siis Ja kuluttajat, joita piti siis, oli tarkoitus suojella silloin, kun tämänkaltaista lainsäädäntöä tuotettiin, eivät kykene tarjoamaan enää tuota suojaa, koska lainsäädäntö ei ole riittävän vahvaa. Kuluttajat eivät siitä syystä tiedä, mitä ostavat, kun ostavat tuotteita kaupasta. Siitä syystä vaarat ovat yhä olemassa. Kuluttajat nauttivat ruokaa, joka sisältää GM-tuotteita. Olen kuitenkin sitä mieltä, että ainoa ratkaisu ei ole se, että tarjotaan jäsenvaltioille mahdollisuutta säätää lakeja, vaan meidän täytyy vahvistaa lupamenettelyitä Euroopan unionin tasolla. Koska tällä hetkellä kansanterveyteen kohdistuvat uhat eivät ole tulleet riittävästi huomioiduksi. Ja näin mahdollisuus ottaa käyttöön kielto johtaa asianmukaiseen lopputulokseen. Näin voimme päästä eroon vaaroista, jotka, joita kuluttajilla olisi, ja samalla vahvistamme unionin menettelyitä, lainsäädäntömenettelyitä, teemme niistä vahvempia. Ja otamme huomioon kaikenlaisen riskinarvioinnin sillä Muuten esimerkiksi Unkari, jota minä edustan, ja Euroopan parlamentti. Siis Unkarihan on ollut maa, joka on ö, pyrkinyt torjumaan GM-tuotteita. Ja näin se joutuisi sitten antamaan mahdollisuuden sille, että kansalaiset joutuisivat kuluttamaan näitä GM-tuotteita. GM-tuotteet tulisivat myös Unkarin maalalle. Tästä syystä meidän mielestämme ei ole riittävää se, että mahdollistaa se, että jäsenvaltiot voivat kieltää tämän kaltaisten kasvien viljelyn, vaan me tarvitsemme tiukempaa riskinarviointimenettelyä ympäristövaikutuksen ja kansanterveysvaikutuksen kohdalla. Kiitos. Seuraavaksi Petir. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja bih bila najsretnija da su Europska komisija i vijeće Kiitoksia Olisin kovasti tyytyväinen, jos komissio ja neuvosto olisivat löytäneet yhteisen sävelen ja ehdottaneet kieltoa GM-viljelylle. Se olisikin loogista, koska tiedehän on todistanut, että muunto geeniset kasvit vaikuttavat kielteisellä tavalla luonnon monimuotoisuuteen, ja jos tietyt laikkeet häviävät, silloin tämä vaarantaa koko ekosysteemin elintarviketuotannon kohdalla. Jos me otamme käyttöön GM-lajeja, niin silloin me tavallaan kuvittelemme olevamme jumalia. Monikansalliset yritykset ovat patentoineet geenejä, heillä on siis ovat patentoineet elämää, ja sehän on epäeettistä ei voida hyväksyä että joudutaan pyytämään lupaa niiltä yrityksiltä. Olen tyytyväinen siitä, että Kroatia on GMO-vapaa maa, koska eivät viljelijämme eivätkä kansalaisemme halua tämän tyyppistä maataloutta. Kenenkään ei pitäisi kyseenalaista tätä päätöstä, koska jos vetoaisimme periaatteeseen tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta silloin tämä on tietysti päätös, mutta tämä päätös tar- puuttuu Kroatian biologiseen suverenisuuteen. Miten voimme suojautua maana, jos naapurimaamme päättävät ottaa käyttöön GM-lajikkeita? Tätähän ei ole säännelty tämän ehdotuksen myötä. esimerkiksi hyönteiset voivat tuoda GMO-peräistä siitepölyä meidän alueellemme. Ja kuka on sitten vastuussa meidän laikkeidemme saastumisesta, koska tällainen tuho ja vahinko, sitähän ei voida rahassa edes korvata. Eurooppa, toisin kuin muut mantereet, voi säilyttää asemansa ympäristöllisessä tasapainossa olevana mantereena. Ja tämä päätös kuuluu meille, me, kuuluu meille, se on meidän käsissämme. Kroatian edustajana haluaisin vielä sanoa seuraavan asian. Jos tätä ehdotusta ei muuteta, silloin minä vetoan naapurimaihimme Sloveniaan, Unkariin ja Itävaltaan, jotka tukisivat meidän ehdotustamme ja ottaisivat käyttöön, julistautuisivat GMO-vapaaksi alueeksi ja kieltäisivät kieltäisivät myös GM-siementen käytön ja suojeltaisiin näin matkailuamme, ympäristöämme ja luontomme monimuotoisuutta. Kiitos. Kiitos. Vielä kaksi viimeistä puheenvuoroa. Michelle Rivasi. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minä olen ilahtunut siitä, että Italian puheenjohtajavaltio sanoo, että asia on etusijalla. Mutta kuitenkin sitten samalla kysyn sitä, että missä nyt ollaan tällä hetkellä menossa. Meillä on kuluttajia, kuten todettiin, jotka ovat ehdottomasti sitä vastaan, että GMO-tuotteita tulee heidän lautaselleen. Kuitenkin, ja tämän prosessin avulla nähdään, että tämä prosessi on täysin demokraattinen, olemme suojelleet Eurooppaa GM-tuotteiden valtaukselta. Ja kun katsotaan sitä, mitä tapahtuu muualla, nähdään Argentiinan tilanne, joka on täysin katastrofaalinen, niin se käyttää GM-tuotteita, ja Yhdysvallat, jossa enää ei voida kääntää kehitystä toiseen suuntaan GM-tuotteiden kohdalta. Ja sitten se on epäsuhdassa sen kanssa, jotka, niiden kanssa, jotka haluavat kasvattaa luomutuotteita. Eli meillä on komission puheenjohtaja Juncker, joka esitti, että tämä menettely, lupamenettely GM-tuotteille ei ole demokraattinen. Eli katsotaan jo tuota lupamenettelyä te näette hyvin, että jos meillä on jäsenvaltioiden äh, enemmistö, jos sitä enemmistöä ei saada tämän taakse, niin komissio päättää jäsenvaltioita vastaan. Eli se on epädemokraattista. Katsokaa uudelleen tuota prosessia. Toiseksi, puhutaan riskiarvioinnista, jotka liittyvät terveyteen ja ympäristöön. Meitä on usein osa kritisoitu siitä, että kun on tehty esimerkiksi Seraliinin tutkimus, joka osoitti, että kansanterveyden liittyviä riskejä on esimerkiksi kun tutkittiin niitä rottia, jotka olivat syöneet GM-maissia. Se osoittaa, että vaaroja on olemassa, jotka vaikuttavat terveyteen. Ja sitten Nämä ovat tutkimuksia, jotka on tehty hyvin lyhyessä aikavälissä. Ja lisäksi meillä on laboratoriot, jotka tekevät tällaisia tutkimuksia. Meillä siitä syystä ei ole minkäännäköistä varmuutta riskien arvioinnista. Se on täysin riittämätöntä. Sitä täytyy vahvistaa. Kolmanneksi, minusta meillä täytyisi olla sosiotaloudellinen GM-tuotteiden käyttöarviointi. Kun katsotaan sitä, mitä tapahtuu maailmassa niissä maissa, jotka käyttävät GM-tuotteita, niin nähdään, että Ensinnäkin siementen yksityistämisen jälkeen hinnat ovat nousseet ja se ei tuo mitään muuta hyvää. Ei se tuo mitään lisää verrattuna niihin maihin, jotka eivät käytä GM-tuotteita. Tutkimusta ei koskaan ole tehty tässä, tässä suhteessa. Ja tämän lisäksi, niin en nyt palaa tähän kompromissiin, raporttiin, joka tuli kompromissista. Olen muiden kollegoiden kanssa samaa mieltä siinä, kun todetaan, että nyt sitten komission pitää katsoa tätä, että jos jäsenvaltio kieltäytyy, niin sitten komission täytyy neuvotella näiden yritysten kanssa, kun ennen vanhan se oli niin, että piti suoraan neuvotella jäsenvaltion kanssa. No se on parannus, mutta kun jäsenvaltio sanoo ei, niin se mitä te nyt annatte tässä vastaukseksi, niin se kyllä ei ole juridisesti kattavaa. Eikä kukaan ole puhunut myöskään äh, transatlanttisesta sopimuksesta. Jos me sen allekirjoitamme Yhdysvaltojen kanssa, ja sitten joudutaan tällaiseen kiistoratkaisutuomioistuimeen. Itävalta, Ranska, kaikki muu Monsanto hyökkää meidän joukkomme, koska ne eivät kykene tekemään voittoa. Ja tuo hallinnollinen tuomioistuin pyytää meiltä silloin valtavia vahingonkorvauksia. No mitä me sitten teemme? Tämä aikoo vaikuttaa suoraan meihin, jos jäsenvaltio kieltää. Ja nämä siemenyritykset voivat silloin hyökätä meidänkin kimppuun. Meillä täytyy siitä syystä olla eurooppalainen kanta. Se, että GM-tuotteissa kansallistettaisiin aika, vaikka luotankin tässä täysin Fredrikin, niin siitä seuraa meille vaikeuksia. Ja aivan kuten jotkut kollegat totesivat, me kuluttajat emme saa suinkaan takeita siitä, etteikö tuotteista, joita nautimme, olisi GM-tuotteita. Meidän täytyy katsoa prosesseja, riskinarviointia, sosiotaloudellista tutkimusta, mikä on näiden GM-tuotteiden käytön hyöty, mutta katsokaapa vain vaaleja, miettikääpä äänestäjänne, jos me emme suojele kuluttajia, niin silloin me aiomme hävitä valtavasti tässä tilanteessa. Kiitos. Seuraavaksi Peter Liise. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin todella pyytää nyt kollegoilta käymään keskustelua maltillisesti ja olemaan joustavia neuvotteluissa neuvoston kanssa. Perustelisin tämän lyhyesti. Renate Zomme viittasi nykyiseen oikeudelliseen tilanteeseen ja tämä kanta on EPP-ryhmässä hyvin laajasti edustettuna. Meidän kaikkien pitää tiedostaa, kun lähdemme toiseen käsittelyyn, että parlamentissa on merkittäviä voimia, tiettyjä poliittisia ryhmiä, jotka sanovat, että ne yrittäjät ja maanviljelijät, jotka haluavat viljellä GMOita, neuvoston päätöksen ja parlamentin päätöksen kautta joutuvat heikompaan asemaan. Tässä täytyy nyt tiedä, tietää, missä mennään. Ja haluan pitää asian tai käsittelyn asiallisella tasolla. Javor vihreistä sanoi, että ei ole mitään merkintöjä, niin tämähän on aivan hullua. Kyllä meillä on merkintöjä koskeva direktiivi. Tuolloin joidenkin suurten maiden, Italian, Saksan ja Ranskan vihreiden ympäristöministerit tämän tuolloin päättivät. Ja meillä on tietyt säännöt merkinnöistä, joista päätettiin. Vihreät ministeritkin näin tekivät. Joten se, joka sanoo, että merkinnöistä ei ole sääntöjä, on väärässä. Kyllä siitä on hyvin tarkatkin säännöt, joiden takana on kompromissi. Nykyinen oikeustilanne on se, että jos emme päätä säännöistä, jos emme pääse sopuun neuvoston kanssa, niin silloin jokaisella yrityksellä on oikeus toimia, jos tämä on tieteellisesti perusteltua. Ja silloin käy niin, että tuomioistuin voi antaa luvan viljellä, jollekin yritykselle luvan viljellä gmo tuoteita missä tahansa EU-ssa. E Tiedän, että tämä on poliittisesti äärimmäisen hankalaa, Jokainen voi olla GMOista mitä mieltä haluaa, mutta monet ja enemmistö monissa jäsenvaltioissa eivät GMOita halua. Nyt on katsottava komission ehdotusta, on katsottava EFSAn sääntöjä, mutta myös mahdollisuutta antaa kansallisesti kieltoja. Neuvoston ja parlamentin väliset erot. Niitä on edelleen. Neuvosto kulutti neljä vuotta keskusteluihin. Joissakin jäsenvaltioissa oli todella, todella hankala päästä tähän kompromissiin. Jos me nyt olemme käydä periaatekeskustelua ja sanomme, että haluamme kieltää GMO koko EU-ssa, niin se on sitten varma lähtökohta sille, että emme pääse sopuun. Siksi pyytäisinkin kaikilta kollegoilta, mutta erityisesti neuvottelijoiltamme, Frederik Riisiltä ja muilta, että he toimivat käytännönläheisesti, käyttävät kokemustaan hyväkseen ja pyydän, että kaikki varjoesittelijätkin käyttävät samaa neuvottelutaktiikkaa. Erot eivät parlamentin ja neuvoston välillä ole niin suuria kuin tässä keskustelussa annettiin ymmärtää. Ja jos todella näemme asian eteen vaivaa, niin voimme löytää ratkaisun varsin nopeasti. Kiitos Lisä. Viimeisenä Pilara Juuso. En opin hablar. En halunnut oikeastaan puhuakaan, koska olen täysin samaa mieltä siitä, mitä Rova Sommer ja herra Liisa sanoivat, mutta jos mennään itse asian ytimen mielestäni, niin tämä on erittäin kiinnostavaa keskustelua, keskustelua, joka ylittää tieteen ja todellisuuden maailman ja meidän pitää pitää tämä myös mielessä. Täällä on sanottu asioita, jotka ovat täysin e, vääriä. Esimerkiksi turvallisuushan taataan GMOn kohdalla luvanannon myötä, koska on tehty monia tutkimuksia asiasta, joten kaikki voivat osoittaa, että mikään GMO-laike olisi huonoksi, hu, hu, hu, huono asia terveydelle. Ja näitä asioita on todisteltu, ja jos muuta tehdään, niin se on väärin. Sitten EFSA on tehnyt myös tieteellisiä tutkimuksia. Ja nämä laativat, ei niitä laadi Monsanto tai EFSAn johtoryhmä, vaan riippumattomat tutkijat, joilla on tieteellistä auktoriteettia, jotka tunnustetaan kautta maailman merkinnöistä vielä, niin kuin sanottu, nehän on lähes kaikki merkitty. Ja vielä me käytämme GMO-lajikkeita, me soijan kohdalla, mutta me myös tuomme valtavasti GM-soijaa, koska muutoinhan Euroopassa karjaa ei voitaisi ra- ravita tarpeessa määrällä proteiineja, joten me me voimme puhua ympäristöä ja niin edelleen, mutta ei pidä sanoa, että se on huono asia terveydelle, eikä pidä myöskään sanoa, että estämme kulutuksen, koska emme voi muuta tehdä, koska olemme riippuvaisia erityisesti kaarenrehun kohdalla ollaan riippuvaisia GM-soijasta. Sitten vielä taloudellisesti, kun viljellään ja no kun näitä viljellään, niin se on taloudellisesti kannattavaa toimintaa. Kiitoksia. Kiitoksia kaikista näistä puheenvuoroista. Nyt keskustelu kesti hieman ennakoitua pidempään, mutta en katkaissut keskustelua, koska tämä todella ansaitsi kaikkien näkemyksen. Nyt sitten puheenvuoron saa komissio. Siihen on viitattu parin otteeseen ja sille on esitetty kysymyksiä. Eli komissio. Monsieur Boudlet. Herra Boudlet. Oui, un grand merci, monsieur le président. Kiitoksia kovasti, hyvä puheenjohtaja. Niin, tämä on ollut kovin intohimoinen keskustelu, niin kuin aina, aina kun puhutaan GMO-tuotteista. Haluaisin kuitenkin todeta, että komissio oli kovin ilahtunut Kreikan puheenjohtajavaltion aikaansaamasta edistyksestä kesäkuussa, sillä tämä asia on aika paikallaan neljän vuoden ajan. Vuonna 2010 hän alkuperäinen ehdotus tehtiin. Luonnollisestikin tietysti on täytynyt tehdä jonkun verran kompromisseja, jotta tämä teksti sitten voitaisiin hyväksyä neuvostossa. Haluaisin kuitenkin korostaa, että tämä ehdotus varmistaa meidän mielestämme tieteellisen, oikeudellisen ja kuluttajan suojaan liittyvän turvan suhteessa tämänhetkiseen tilanteeseen. Tämänhetkinen tilanne, kuten tiedätte, on johtanut siihen, että on otettu eri jäsenvaltioissa käyttöön erilaisia turvalausekkeita, jotka eivät kuitenkaan juridisesti ole olleet vedenpitäviä. Ja jotkut jäsenvaltiot ovat, ja ne on hylätty korkeimmassa hallinto-oikeudessa jäsenvaltiossa. Ja Barroso toisella toimikaudella halusi ottaa käyttöön järjestelmänsä jossa jäsenvaltiot voisivat itse päättää asiasta ja että komissio enää ei päättäisi koko tuosta yhteisöalasta. alasta. Ja tämä ehdotus tietysti onneksi tuo oikeusturva niille jäsenvaltioille, jotka eivät halua GM-tuotteita. Kyseessä on päätös, joka puoltaa heitä ja näitä jäsenvaltioita on enemmän. Sillä on vain viisi jäsenvaltiota Euroopan unionissa, jotka voivat hyväksyä GM-tuotteita. Suuri enemmistö ei halua niitä. Ja nimenomaan aiemmassa epävarmassa juridisessa tilanteessa tämä ehdotus tehtiin ja näin ollen tämä uusi ehdotus vahvistaa voimakkaasti yhteisötasolla ja kansainvälisellä tasolla tätä turvaa. Tieteellinen turva. Kuulin jonkun verran kritiikkiä, joka kohdistettiin EPSAan. Se on totta, aina EFSA voidaan kritisoida, mutta kuitenkin se on viime vuosien aikana tehnyt valtavia ponnistuksia tämän eturistiriita-ongelman selvittämiseksi. Muistan, että, että tieteellinen arvio, joka tehtiin GM-tuotteista, on kaikkein tiukin koko maailmassa. Yhdysvalloissa, Argentiinassa, Brasiliassa vartaan kuusi kuukautta viiva vuosi tähän luvamyöntöön ja Euroopassa 5-10 vuotta. Nämä tällaiset ja kriteerit ovat tietysti erittäin tiukat, niitä voidaan tietysti aina parantaa. Me emme pelkästään tee tätä myrkyllisyys testiä 90 päivän ajan, vaan otamme käyttöön myös toksisuus testejä, jotka kattavat kaksi vuotta. Tilannetta voidaan tietysti aina parantaa, mutta tämänhetkinen tilanne on ehdottomasti tieteellisesti katsoen kaikkein paras koko maailmassa. Kun katsotaan sitten asiaa kuluttajien puolelta, kuluttajasuojan puolelta, niin EFSA toteaa, että tämänhetkisten menetelmien avulla ei ole olemassa mitään vaaraa kuluttajille. Jos vaara olisi olemassa, niin komissio ei sallisi näitä tuotteita. Sen sijaan komissio on ottanut käyttöön merkintämenettelyitä, jotta kuluttaja voi valita. Ja nämä merkinnät mahdollistavat sen, että markkinoilla ei ole sellaisia GM tuotteita, joita on tarkoitettu ihmisten käytettäväksi, aivan kuten edustaja Juuson muistutti. GMO-tuotteita käytetään varsinkin eläinrehussa, mutta, eläin, eh, mutta ihmisten ravinnossa ensinnäkään ei ole olemassa tätä vaaraa ja toiseksi on olemassa mahdollisuus siihen, että kuluttaja voi tehdä valintoja siinä tapauksessa, että GM-tuotteita on elintarvikkeissa, niin hän voi tehdä valintoja, koska nämä merkinnät ovat olemassa. Ja lisäksi on olemassa erittäin tarkkoja kontrolleja jäsenvaltioissa ja rajoilla. GM-tarkastukset rajoja ovat, rajoilla ovat myöskin tärkeitä. Tästä voidaan keskustella lisää, jos haluatte. Haluaisin myös puuttua kommenttiin, joka koskee tätä vaihetta yksi. Se ei ollut komission ehdotuksessa alun perin, ei se ollut myöskään parlamentin ehdotuksessa, vaan se otettiin käyttöön, jotta voitaisiin avata tämä umpikkuja neuvostossa. Ensinnäkin siinä oli kaksi rinnakkaista vaihetta ja sen jälkeen nuo kaksi vaihetta olivat peräkkäisiä. Siirryttiin vaiheeseen yksi. Jos vaihe yksi ei toimi, niin siitä siirrytään vaiheeseen kaksi. Vaihe yksi. Sen etuna on se, että siinä pyritään selventämään tilannetta kahden eri toimijan välillä kohtelijalla tavalla, jos näin sallitte tällaisen sanan käytön. Ja neuvosto otti käyttöön komission kautta tämän menettelyn, eli menettely on sellainen, jota täytyy vielä määritellä enemmän. Mutta komissio tällä hetkellä siis ei aio toimia neuvottelijana sellaisen jäsenvaltioiden välillä, joka ei hyväksy ja yrityksen välillä, joka haluaa markkinoida tuotteitaan. Tällä hetkellä tilanne on se, että komissio on toimijana, jos näin voitaisiin sanoa, jotta voitaisiin välittää jäsenvaltion kanta, jäsenvaltio, joka ei halua käydä neuvotteluita yrityksen kanssa, ja tuon, siis tuon yrityksen välillä. Ja luonnollisestikin kaikki toivovat ja yritykset varsinkin, kun tunnetaan nämä, tämä tilanne, niin on epätodennäköistä, että yritykset hyväksyvät tämän ensimmäisen vaiheen. Jos siis ensimmäinen vaihe ei toimi, niin sitten siirrytään vaiheeseen kaksi jossa ovat nämä seitsemän eri aihealuetta, joita ehdotetaan, että juridisesti voidaan hylätä viljely. Esitettiin kysymys myös erityisistä ympäristötavoitteista. On selvää, että jos ilmestyy uusia ympäristöön liittyviä tieteellisiä näkökohtia, vaaroja, jotka aiheutuvat kansanterveydelle, eläinterveydelle, mukaan lukien hyönteiset, varsinkin nämä pölyttävät hyönteiset, niin tämä asia silloin palautetaan EFSAlle. Me emme usko, että jäsenvaltiotasolla jäsenvaltio voi ottaa ympäristö toimenpiteitä käyttöön sellaisen tieteellisen pohjan avulla, jota EFSA ei olisi arvioinut. Ja jos toiset näkökohdat, jotka liittyvät ympäristökysymyksiin, niitä voidaan käyttää tässä ensimmäisen vaiheen arvioinnissa, niin siinä on maisemaan liittyvät tai luontoon tai ekojärjestelmiin tai elinympäristöön liittyvät kysymykset, niin nämä ovat sellaisia asioita, joita tarkastella lähemmin ja siinä tapauksessa, että tieteellistä tietoa tulee, niin EFSAta täytyy kysyä siitä, että voisiko se muuttaa tätä aiempaa kantaansa. Monsieur le Président. Euh, no niin, tässä hyvä puheenjohtaja. Siis muutama sana tästä ehdotuksesta, jonka me haluaisimme saada hyväksytyksi mahdollisimman nopeasti parlamentissa ja teidän valiokunnassanne niin, että voitaisiin sitten saada aikaiseksi sellainen teksti, joka voitaisiin hyväksyä suhteellisen nopeasti. Vielä lopuksi sananen tästä tehdystä ehdotuksesta, joka koskee komission tulevan puheenjohtajan Junckerin e, kantaa. Kanta on uusi, jota täytyy tietysti tutkia ja selventää, koska kyseessä ovat uudet elementit, joita hän on ottanut esille, jota samalla otettaisiin huomioon sekä kuluttajat, kansalaiset ja kiemyritykset. Maatalous on kovin riippuvainen näiden GMO-tuotteiden maahantuonnista. Ja jos koko maatalous enää ei voisi käyttää GM-tuotteita, vaikkapa emolehmien tai porsaiden ruokintaan, niin sillä on valtavat kustannusvaikutukset. Mitä silloin täytyy tehdä tämän valtavan kustannuserän suhteen? Se on poliittinen suuri päätös, joka tulee tehdä. Ja parlamentti tietysti täytyy sitten ottaa asiaan kantaa. Mutta tulevan komissaarin kanssa ja puheenjohtaja Junckerin kanssa aiomme sitten saada tätä uutta politiikkaa, joka koskee GMPtä. Siinä se, mitä minulla oli sanottavaa tästä asiasta tässä vaiheessa. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Pudle, Kiitoksia. Nyt eh, Venturelli saa jälleen neuvoston nimissä puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kaikille tästä keskustelusta. Se oli todella mielenkiintoinen. Taisin saada tässä yhdeksän sivua muistiinpanoja, kysymyksiä, tarkempia ja yleisempiä kysymyksiä. Ja olen varma, että heti kun neuvottelut alkavat virallisesti, niin pystymme sitten vastaamaan suurimpaan osaan näistä esitetyistä kysymyksistä. Halusin yrittää vastata joihinkin kysymyksiin jo nyt, koska ne toistuivat keskustelussa ja ehkä jotkut asiat tarvitsevat hieman lisävalaistusta. Arvon parlamentin jäsenet olivat jopa hieman vihoissaan siitä, että on otettu käyttöön tämä ensimmäinen vaihe tässä opt-out-mekanismissa. No, ensimmäinen vaihe ei tarkoita neuvotteluvaihetta yrityksen kanssa. Kuten viime vuosina on nähty, tiedämme, että jotkut yritykset vetävät pois lupo, vetäytyvät pois lupamenettelystä. Ja tässä ensimmäisessä vaiheessa halutaan taata oikeusvarmuus menettelyn alusta lähtien. Tässä siis esitetään komission kautta kysymys jäsenvaltiolle, sen esittää yritys, mutta tässä ei ole kyseessä mikään neuvottelu. Jos yritys ei vastaa mitään se merkitsee sitä, että alusta lähtien taataan oikeusvarmuus kaikkioille toimijoille, jäsenvaltioille ja toimijoille siinä, että luvan maantieteellinen ulottuvuus on rajallinen. Monet teistä ja myös jäsenvaltiot ovat tuoneet esiin sen, että jäsenvaltiot tarvitsevat entistä enemmän joustavuutta. No, tämä on sitä joustavuutta, jota neuvostossa ympäristöministerit päättivät ottaa mukaan 12. kesäkuuta. Näin on tarkoitus helpottaa sitten seuraavia vaiheita. Julkinen mielipide ja keskustelu, jota käydään, ovat äärimmäisen tiukkoja tällä hetkellä. Tiedämme, että ongelmia on vielä paljon. Tämän esityksen tavoitteena ei ole, ja valitettavasti olette oikeassa tässä, niin ei ole muuttaa yhteisön lupamenettelyjärjestelmä. Tämä riippuu nyt pitkälti siitä, mitä Juncker tekee. Komissiolla on tässä aloiteoikeus ja meidän tulisi tältä osin odottaa komission aloitetta. Mutta nyt pyritään ratkaisemaan nykyongelmia, joita meillä on kaikissa jäsenvaltioissa – Puheenjohtajavaltiona ja neuvostona uskomme, että tässä on nyt tartuttava heti tuumasta toimeen ja annettava jäsenvaltioille mahdollisuus rajoittaa tai kieltää GMO-viljely alueellaan. Tämä kompromissiteksti, jota täällä kritisoitiin, jotkut pitivät sitä hyvänä, mutta täytyy muistaa, että 26 jäsenvaltiota on tekstin hyväksynyt ja niistä todella monet 21, 20 kaksi periaatteessa vastustavat GMO-viljelyä. Tämä on merkittävä viesti, joka on syytä muistaa. Mutta näin saamme todella tarvittavan oikeusvarmuuden, jotta voimme sitten toimia kansallisella tasolla. Kuuntelimme suurella mielenkiinnolla keskustelua ja varmasti voimme jatkaa keskusteluja oikeusperustasta, rahoitusvastuista – rinnakkaisuudesta ja niin edelleen jatkossa. Ne ovat kaikki sellaisia asioita, joissa parlamentilla on selkeä kanta. Perusteluista sitten, kuten sanoimme, kyseessä on avoin luettelo, siitä voidaan keskustella. Minulla ei ole mitään neuvotteluvaltuuksia käydä tätä keskustelua nyt, ja taustalla on useita muitakin kollegoita, joten en voi kommentoida tätä luetteloa tämän enempää, mutta se on avoin luettelo juuri siksi, että voidaan taata mahdollisimman suuri joustavuus. Meistä tämä on tämä lainsäädäntötekstin tärkein tavoite, eli se, että saadaan joustavuutta jäsenvaltioihin vastata tähän tällä hetkellä ongelmia aiheuttavan tilanteeseen. Varmasti parlamenttikin on yhtä mieltä tästä ja olen varma, että pystymme tekemään hedelmällistä yhteistyötä Esitteli Riisin ja varjoesittelijöiden sekä teidän kaikkien muidenkin kanssa, jotta pääsemme sopuun vuoden loppuun mennessä. Kiitoksia, tohtori Venturelli. Yleensä esittelijä päättää keskustelun. En tiedä, haluaako esittelijä tässä tapauksessa nyt vastata tai lisätä asioita käytyyn keskusteluun vai pääsemmekö eteenpäin. Tässä alkaa olla, alkaa olla aika kortilla. Kiitoksia esittelijälle. Nyt lisään vain sen, että syyskuun täysistunnossa saamme neuvoston kannan ja aikataulun mukaan suosituksia käsitellään 9.10. Envissä. Tarkistusten että sen määräaika on 14. päivä ja neuvotteluvaltuutus tulisi 5. 6. marraskuuta ja sitten äänestys Envissä on tammikuun täysistunnon jälkeen. Nyt olemme todella aikataulusta myöhässä. Olemme pyytäneet tai kysyneet Gerbrandilta, voisimmeko käsitellä kohdan seitsemän talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson iltapäivällä komission kanssa käydyn keskustelun jälkeen. Komissiosta on kuitenkin tullut Luxemburgista asti henkilöitä kertomaan meille EUn alkoholistrategiasta ja sen nykytilanteesta. Voisimmeko kenties nopeasti käsitellä tämän asian nyt? Nyt antaisin puheenvuoron välittömästi kollega Wilmotille, hän on aloitteen takana. Sitten kuulemme komissiota. Thanks. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Olisi mukavaa, jos täällä oltaisiin hiljaa, kun lähdetään. Tämä on kuitenkin tärkeä asia. Ja on harmi, että meillä ei ollut lisää aikaa sen käsittelyyn. Prego di fare silenzio per consentire. Pyytäisin teitä olemaan hiljaa niin, että kollega ja sen jälkeen komissio voivat käyttää oman puheenvuoronsa. Jos haluatte täältä lähteä, niin voitte näin tehdä, mutta tehkää se hiljaa ja kohteliasti. This is a really... Niin, kuten sanoin, tässä on kyseessä todella tärkeä asia. Ja varmaankin olemme kaikki tietoisia siitä, miten vakavia terveysvaikutuksia alkoholilla on. Ja olemme saaneet paljon aikaiseksi, kun verrataan edellistä strategiaa. Jos voisit olla hiljaa sen aika, kun keskustelemme tästä tärkeästä kysymyksestä. Perhaps the council would like to sit down or go Posso out chiedere al consiglio Voinko pyytää teitä ja neuvostoa, jos teillä on vielä asioita käsiteltävänä, niin tekemään sen savin ulkopuolella. Still haven't been... Kiitoksia puheenjohtaja. Me emme edelleenkään ole saaneet vielä mitään ehdotusta uudesta alkoholistrategiasta emme ole saanut mitään vahvistusta sen suhteen, että se uudistettaisiin, vaikka selkeästi tämä parlamentti on painostanut jäsenvaltiot. Jos se uudistetaan, niin se on 2016, 2020, Edellinen raukesi 2012. Mitä nyt sitotaan käyttöön vuoteen 2016 asti? Minä varmistan sen, että parlamentti ryhtyy työstämään tätä päätösohjelmaa mahdollisimman nopeasti, joten jatkamme parlamenttina ja painostamme neuvostoa parlamenttia tässä asiassa. Ja toinen asia. Par- ehdotus tai mietintö tästä merkinnöinnistä, alkoholimerkinnöinnistä. Vaikka mehut ja muut merkitään, niin alkoholin merkinnät eivät kerro mitään muuta ravintotietoa. Siellä ei ole mitään tietoa esimerkiksi energiamääristä. Ylipaino ja muut asiat ovat selkeitä ongelmia, joten odottaisimme tällaistakin mietintöä. Haluaisin tähänkin vastauksia. Kiitos. Vielä kaksi pyyntöä Pyydän kollegoita puhumaan lyhyesti ja sen jälkeen puheenvuoron saa komissio. Duncan. Thank Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan muutama kommentti. Alkoholistrategia tai aikaisempi strategia oli jonkin verran menestyksekäskin, että tämän varaan pitäisi rakentaa toimintaa, ei pidä menettää edistysaskeleita, joita saavutettiin tämän strategian myötä. On yhtä tärkeää, että tunnistamme sen, että yksi koko sopisi kaikille. Ei ole vastaus tässä tilanteessa. Meidän pitää tunnustaa, että on kulttuurillisia eroja, kansallisia eroja myös, ja pitää varmistaa, että ne huomioidaan jos halutaan edetä tässä asiassa, haluaisin viitata siihen, mitä sanottiin merkinnöistä alkoholituotteiden kohdalla. Tarvitsemme enemmän tietoa, kuluttajat tarvitsevat enemmän tietoa, että ymmärtävät, mistä on kyse, mitä he oikein kuluttavat ja nauttivat, mitä tulee kalorimäärään ja muihin ainesosiin. Haasteena strategian kohdalla on se, että pitää varmistaa, että strategia sopii yhteen jäsenvaltioiden aloitteiden kanssa, parhaimpien käytäntöjen kanssa ja myös saa aikaan jotakin tuloksellista. Mielestäni se, että viivyteltäisiin, ei ole ollut, tai se, että on viivytelty, ei ole ollut kunniaksi joillekin toimielimille. Ja haluaisin toivoa, että voimme nopeastikin edetä asiassa, että varmistamme sen, että tämä tärkeä asia saa jälleen uutta puhtia. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Suika. Mä evo samo kratko, predsjednie i proli put sam e, se javila za rije kad je bila tema alkohol. Käytin puheen vuoron jo viimeksi, kun keskustelimme alkoholistrategiasta. On todella harmillista, että emme työstä vieläkään uutta strategiaa. Strategia päättyi jo vuonna 2012 ja se, että emme edelleenkään ole laatimassa uutta strategiaa, on todella huono asia. Meidän pitäisi nyt tarttua tö- näihin töihin. Kulttuurisia eroja on, niitä pitää katsoa, mutta töihin täytyy todella ryhtyä mahdollisimman äkkiä. Merkinnät ovat myös tärkeitä, samoin esimerkiksi energian ja kalorien ilmoittaminen merkinnöissä. Joka tapauksessa pohjoisen ja etelän väliset erot pitää ottaa huomioon. Perin, perinteet ovat erilaisia eri maissa. Jotkut pitävät alkoholia elintarvikkeena, mutta usein, varsinkin nuorten keskuudessa, tämä on päihdeaine ja tarvitsemme sellaisen strategian, jossa katsotaan pääsääntöjä. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa komissio. Se voi päivittää meitä nyt aikomuksistaan eurooppalaisen alkoholistrategian suhteen. Tohtori Rain. Um, thank you Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin myös, että saan luvan puhua nyt tässä kokouksen lopussa ja saan teille hiukan, pidän, pidättelen teitä vielä tässä ennen lounasta. Haluaisin reagoida tähän ja ottaa esille ensinnäkin sen, kun olen kuunnellut näitä kommentteja jäseniltä. Siis se näkemys, joka teillä on, että mitä ei olisi tapahtunut 2012 vuoteen mennessä, voi olla suhteellisen väärä näkemys siinä mielessä, että me olemme laatineet arvion strategiasta, ja tässä arviossa, semmoisen ulkoinen arviointi, se saatiin loppuun viime vuoden lopulla, Siinä oli mielenkiintoinen loppupäätelmä, nimittäin välineet ja keinot, jotka liittyvät strategian 2006 vuodelta, niitä pidettiin hyvinä, jotta saavutettaisiin toivottavat tavoitteet. Ja tämän takia tilanne meidän kannaltamme katsottuna oli mitä seuraavaksi, kun ainoa pääkysymys oli ja vieläkin on, että huolimatta tähän, tähän astista ponnisteluista vieläkin on esillä monia kysymyksiä, jotka liittyvät terveyteen. Me siis päätimme ensinnä yrittää investoida enemmän olemassa oleviin välineisiin ja me sovimme, että kun otetaan huomioon tavoite, joka asettiin 2006, että se oli vieläkin valivia hyvä tavoite, jota te- ja tekisimme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja sidosryhmien kanssa jotta varmistuttaisiin siitä, että tuloksiakin syntyy. Näin olemme tehneet työtä kansallisten viranomaisten neuvoston kanssa tai komitean kanssa, jotta voitaisiin tarkastella niitä alueita, joilla toimintaan pitäisikin ryhtyä nopeammin. Ja heidän kanssaan ja jäsenvaltioiden kanssa olemme tehneet työtä useiden kuukausien ajan ja laatineet toimintasuunnitelmaa tällaista liikajuomisesta ja alkoholin käytöstä. Tällä alueella juuri haluttiin nopeaa edistystä. Edelleen samana ajanjaksona annoimme taloudellista tukea yhteistoimille jäsenvaltioiden kesken, kun ne tarkastelevat erilaisia kysymyksiä, joissa jäsenvaltiot juuri voivatkin, pystyvätkin yhdistämään voimansa ja jo, jolle toiminnalle sitten tuleva toiminta perustuisi. Meille molemmat näistä yhteistä toimista sekä toimintasuunnitelma voisivat olla hyviä välineitä tarkastella, ja kun pohdimme sitä, tarvitsemmeko uutta strategiaa, vai oliko jo tämä 2006 strategia riittävä, koska mehän etsimme nyt puitteita toiminnalle joten tänään en pysty sanomaan teille, laadimme uuden strategian vaiko ei. Se, mikä on selvää, että teemme työtä jäsenvaltioiden kanssa ja tarkastelemme sitä, mikä on oikea tapa toimia. Jatkossa on, se voi olla vaikka strategiakin. Ja tässä mielessä sitten mm, teitä saattaisi vielä kiinnostaa sekin, että me helpotamme jäsenvaltioiden työtä tätä kaikkea ollaan viemässä loppuun. Niin tämä tulee olemaan sitten pohjana keskustelu uudessa komissiossa. Te voitte välittää jäsenvaltioiden kannat tälle uudelle komission jäsenelle tästä uudesta strategiasta. Uskon, että uusi strategia tarkoittaa sitä, että meidän pitää tehdä jotakin ihan uutta. Jos me jatkossakin toimimme samalla tavalla, niin silloin tämä on vain tavallaan olemassa olevien puitteiden jatkamista koska en halua pidentää tätä koko se tänään, niin palaan tänne kyllä mielelläni jos myöhäisemmässä vaiheessa ja kerron sitten enemmän yksityiskohtia tästä toimintasuunnitelmasta, kun se on hyväksytty ja kerron teille ajatuksista ja ehdotuksista, kun jäsenvaltiot ovat keskustelleet tästä asiakirjasta. Grazie. La collega Wilmot. Kollega Wilmot vielä. Actually, I don't think that's... Kiitoksia. Minusta se ei ole kyllä riittävää. Minusta on aivan selvää, että parlamentti haluaa strategian tulevaisuutta silmällä pitäen. Ja ei ole riittävän hyvä se, että sanotaan, että no ei tässä nyt ole paljonkaan tehty viime aikoina. Paljonkin voidaan tehdä strategian parantamiseen. Meidän täytyy ottaa huomioon erilaisia meillä voi olla suosituksia. Hinnoittelu on ristiriitainen kysymys, sitä täytyisi katsoa. Voidaan katsoa vaikkapa mainontarajoituksia, paljon erilaisia asioita, joita voidaan hoitaa. Voitaisiin jopa katsoa sitä, että rahoitettaisiin enemmän tutkimusta, jolla tutkittaisiin alkoholin haittavaikutuksia. Parlamentin näkemys on selkeä. Me haluamme jotain tämän strategian tilalle. Emme halua, että se jää tälle vain, tällä tavalla vain odottelemaan, sillä tämä oli erittäin hyvä. Teidän täytyy palata tähän asiaan ja esittää jotain muuta konkreettisempaa kuin, että no älkää nyt äh, huolehtiko, kyllä me tämä hoidamme. Se ei riitä. Joo, permettete. Jos sallitte, haluan tässä välissä kiittää komissiota sen esityksestä. Varmastikin parlamentti jatkossa ryhtyy toimiin ja määrittelee kantansa tähän aiheeseen. Kiitoksia vielä kaikille. Jatkamme iltapäivällä töitämme.